crowd. Colleagues, I'm going to make a Hyvät kollegat, aloittaisin. Minulla on ilmoitus ensinnäkin kerrottavana, kun istuudutte. Haluaisin kertoa teille, että maanantaina yhdessä neuvostopuheenjohtajan kanssa – ja sopusoinnussa 74 artiklan kanssa työjärjestyksessä puhemies allekirjoittaa kuusi säädöstä, jotka yhteispäätösmenettelyssä on hyväksytty. Näiden otsikot julkaistaan tämän kokoisen pöytäkirjoissa. Haluaisin todellakin, että nyt istuutuisitte niin, että voimme aloittaa äänestyksen pikaisesti. Ja teen selväksi, kuten yleensäkin en lue numeroita ilmoittaakseni äänestystuloksen numeroina. En sano myöskään kiitos kuivasta lopussa. But the first... Mutta ensimmäinen kohta on yksinkertaistettu menettely 138 säännön mukaan työjärjestyksessä heräs kurjan mietinnöstä Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta. Ja uskon, että esittelijä haluaisi puheenvuoron. pyhän no vuoron. molto rapidamente, Presidente, grazie. No niin, ihan nopeasti, puhemies. Kiitoksia nyt joka tapauksessa, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä ja erityisesti eri valiokuntia. Puhun nyt kaikkien varjoesittelijöiden nimissä, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön parissa. Me olemme saaneet aikaan mietinnön, joka mahdollistaa